Please, can I ask the press to, to finish their job and let us... Voisinko pyytää lehdistöä saamaan tehtävänsä valmiiksi ja voisimme sitten aloittaa? We give you 15 seconds and then we really need to... 15 sekuntia vielä ja sitten meidän on todella aloitettava. I would uh, like to ask uh, those attending not to occupy seats which are clear. Haluaisin, että ette istuutuisi sellaisille paikoille, mitkä on selkeästi merkitty toisia henkilöitä varten. Tätä kokousta voi seurata kuunteluhuoneesta ja suoratoistona internetin kautta. The press kindly ask the press now to... Voisin ystävällisesti pyytää lehdistöä lähtemään tästä. Cannot sit in front of members, please. Pyydän teitä, että te olisi siellä jäsenten edessä. Pyydän teitä. Please. We have to start our hearing, please. Meidän olisi aloitettava nyt tämä kuulemistilaisuus. Pyydän teitä So, good afternoon to everyone. First I would like to welcome... Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin aivan ensiksi toivottaa tervetulleeksi komission jäsenehdokas Jonathan Hillin tässä Ekon valiokunnassa. Tehän tiedätte, että tarkoituksena on mahdollistaa Euroopan parlamentin Mm, parlamentille mahdollisuus tarkastella komission jäsentä ja auttaa valiokuntaa arvioimaan, onko ehdokas pätevä toimimaan kollegion jäsenenä ja hoitaa niitä tehtäviä, joihin hänet on nimitetty. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että työjärjestyksen mukaisen ja liitteen 16 mukaisesti parlamentti arvioi jäsenehdokkaan yleisen pätevyyden, eurooppalaisen sitoumuksen, henkilökohtaisen riippuvuuden mukaan ja arvi, parlamentti arvioi myös sen, kuinka hyvin ehdokas tuntee salkun sisällön ja kuinka hyvin hän viestittää eteenpäin ja kuinka äh, hänen, äh, hän tuntee tämän äh, yleisemmän kehyksen. Ennen kuulemistilaisuutta komission jäsen on vastannut kirjallisesti valmistelevaan kyselylomakkeeseen ja kirjalliset vastaukset on jaettu kaikilla kielillä jäsenille. The candidates... Mennettelyn mukaisesti ehdokas on jättänyt myös ilmoituksen taloudellisista sitoumuksista ja oikeudellisten asioiden valiokunta on ilmoittanut, että sillä ei ole mitään huomautettavaa koskien näitä eturistiriitoja. Nyt haluaisin kertoa keskustelun rakenteesta ja sen ehdokasta pyydetään esittämään alustus, joka ei kestä 15 minuuttia kauempaa. Tämän jälkeen hänellä on viisi minuuttia kokouksen lopuksi loppulausuntoa varten. Alustuksen jälkeen meillä on 45 kysymystä jäseniltä kolmen minuutin sloteissa. Yksi minuutti kysymystä varten, kaksi minuuttia vastausta varten. Ensimmäiset kysymykset tulevat poliittisten ryhmien ja sitoutumattoman ryhmän edustajilta. Jäseniä muistutetaan siitä, että jotta kaikki jäsenet ehtivät esittää kysymyksensä, pidetään tiukasti kiinni kolmen minuutin puheajasta ja luotan siihen, että minun ei tarvitse ottaa mikrofonia pois jäseniltä tai komission jäsenehdokkaalta. Lopuksi haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että tulkkaus on 23 kielelle, ja kuten kaikki puhujat voivat käyttää omaa kieltään. Haluaisin myös muistuttaa puhujia siitä, että se mitä sanotte, se on tulkattava, joten pyydän, että ette puhuisi liian nopeasti. Lopuksi haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tämä suor, lähet, tämä kokous välitetään suora lähetyksenä Euroopan parlamentin sivuille ja samalta sivustolta löytyvät myös videotallenteet myöhemmin. Ennen kuin annan puheenvuoron jo, jo jäsenehdokkaalle, haluaisin muistuttaa kaikkia täällä tänään, että jäsenehdokkaan tehtävät ovat erittäin tärkeitä, rahoitusvakaus, rahoituksen yhdentyminen, markkinoiden luottamus, tehokkuus. Nämä ovat tämän alan tärkeimpiä tavoitteita myös rahoitukselliset uudistukset pankkiunioniin ja yhteisen sääntökirjan valmiiksi saattaminen, eh, pääoma eh, pääomaunionista päättäminen rahoituksen mahdollistamiseksi. Nämä ovat eh, hyvin tärkeitä tavoitteita ja mm, meitä kiinnostaa suuresti jo jäsenehdokkaan näkemykset näistä asioista. Hyvä komission ehdokas